Jemenissä. Puheenvuoron saa uudemman kerran komission jäsen Han. Ja sen perään sitten keskustelu. Olkaa hyvä. Once again, thank you, Mr. President. Honorable... Vielä kerran kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Olen kiitollinen mahdollisuudesta saada keskustella teidän kanssanne edustaja, äh, korkean edustaja Mogherinin kanssa äh, puolesta Jemenin tilanteesta. Tämähän vaikuttaa koko lähi tilanteen ja Jemen vaatii enemmän huomiota kansainväliseltä yhteisöltä. Jemen on, äh, Jemenillä on strateginen asema Persian lahdella ja tämä vaikuttaa myös Afrikan sarpeen ja koko Lähi-Itään ja sillä tavalla myös Välimeren yhteyteen Intian valtamerelle. Tässä on olemassa riski, että tämä, nämä rauhoittamuudet leviävät. Lisäksi tuorein kehitys Harlemutissa osoittaa, että terroristijärjestöt, kuten Al-Qaida, ovat jo käyttäneet näitä reittejä kohti Somaliaa ja hyötyvät siitä tyhjiöstä, joka, joka on tuolla alueelle syntynyt. Tämä on uhka kaikille maille tuolla alueella alueelliset voimat, niiden täytyy ryhtyä yhteistyöhön turvallisuusasioissa, jotta saattaisiin vaihtoehtoja tälle. Muuten vaihtoehto on kaos. Sata päivää on kulunut siitä, kun presidentti Hadi pakeni ja kun Saudin johtama koalitio iski ensimmäistä kertaa hutti joukkojen varten ja Jemenissä sieltä näitä joukkoja vastaan tässä ollaan menossa kohti katastrofia. Yli 3000, 3000 jämenäistä on saanut surmansa, yli 14 000 on vammautunut ja 21 miljoonaa kansalaista, eli 10 prosenttia väestöstä vaatii humanitaarista apua ja elintarviketukea. Ihan vain vertailun vuoksi on enemmän ihmistä, ihmisiä Jemenissä kuin koko Sahelin alueella. Ja kanta on selvä ja ulkoasian neuvoston päätelmissä todettiin huhtikuussa 2015. Me olemme jatkuvasti muun muassa viimeisessä yhteisessä julkisessa lausumassa, jonka jonka muun muassa korkea edustaja totesi, että ei ole mitään muuta ulospääsytietä tästä nykyisestä kriisistä kuin integratiivinen poliittinen prosessi YK tuella, jossa päättäisiin rakentavaan dialogiin eri osapuolten kesken hutien, hutijoukkujen äh, eteneminen äh, tämä on ristiriidassa myös YK turvallisuusneuvoston kanssa ja sitä ei voida missään tapauksessa hyväksyä, mutta vain laaja poliittinen konsensus, joka perustuu niihin parametreihin, joita asetettiin YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2016, voi antaa meille kestävän ratkaisumahdollisuuden tähän kriisiin ja voidaan torjua terroristiryhmiä ja voidaan estää myös vakauden äh, horjumisen pidemmälti. Mikä tahansa pitkän tähtäimen ratkaisu, sen pitää tähdätä kunnolliseen äh, äh, sellaisen, joka tukeutuu myös kulttuurilliseen ja sosioekonomiseen taustaan. EU tukee täysin YK on erikoislähettilään ponnistelu, jolla se yrittää saada aikaa luottamusta näiden osapuolten kesken poliittisella tasolla. Konsultaatiot on käyty Genevessä 15.20. Siinä voitaisiin päästä poliittisiin prosessiin. Ja me tuemme tätä YK erityislähettilään toimia. Ensinnäkin asetetaan ehdot vihamielisyyksien lopettamiseksi ja pyritään kestämään tulitauko, tulitaukoon ja, ja meidän täytyy EU on ottanut yhteyttä kaikkien osapuolien Jemenissä mukaan lukee hutit ja meistä on kriittistä kaikkien toimijoiden kansalta, kannalta, että saadaan päästään rauhan tielle näiden parametrien pohjalta, joka YK turvallisuusneuvosto päätösosalmassaan 2016 esitti. Meidän viestimme kaikille osapuolille on selvä, että lähtekää YK johtamaan dialogiprosessiin ja tämä täytyy perustua hyvään uskoon ja kaikki se tekijät tullaan ottaa huomioon laissa poliittisessa ratkaisussa. Arvoisat jäsenet, humanitaarinen vaikutus tästä taistelusta ja pommituksista ja, ja kaikkien julkisen rakenteen romahtaminen, se vaikutus siviiliväestön erityisesti lapsiin on jo saavuttanut hälyttävät mittasuhteet ja siellä on jo paha humanitaarinen tilanne siviiliväestön, äh, siviiliväestön, äh, siviiliväestön vastaan hyökkääminen ja YK-rakennuksien tuhoaminen ja sairauden tuhoaminen, se täytyy tuomita. Tällaisessa ympäristössä on sitäkin kriittisempi asia, että saadaan humanitaarinen apu Jemeniin. Euroopan unioni on ollut äh, vakaasti tukemassa YK ponnisteluja, jotta, jotta saataisiin humanitaarinen aselipu. Ja meidän täytyy pystyä toimittamaan humanitaarista apua ja tarvikkeita, polttoaineita, elintarvikkeita ja perushyödykkeitä niiden periaatteiden mukaan, jotka perustuvat puolueettomuuteen ja itsenäisyyteen. On oleellista, että mahdollistetaan myös kauppalaivaston kulku Jemeniin niin, että ne toimet, joilla pyritään panemaan täytäntöön YK turvallisuusneuvoston päätöslausuma 2016, sen täytyy tapahtua ennakoitavasti. Meidän täytyy luoda myös tarkastusmekanismi, jotta voitaisiin nopeuttaa ja suoraviivaistaa näitä toimia, jotta myös laivaliikenne mahdollistuisi sinne. Me vetoamme kaikkiin osapuoliin, jotta voitaisiin varmistaa se, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta kunnioitetaan ja kansainvälisiä ihmisoikeuksia tunnioitetaan. Aivan erityisesti tämä koskee siviilien suojelemista. Kaikki, kaikkien pitäisi pidättäytyä siviilien vastaan kohtaa, kohdistetuista hyökkäyksistä. Ja tämä tarkoittaa myös, myös sitä, että siviilirakennuksia ei saisi käyttää sotilastarkoituksiin. On niin ikään tärkeää, että kaikki osapuolet varmistavat turvallisuuden lääkintähenkilöstölle ja apuhenkilöstölle ja apu, ap, apusaattueiden tulot täytyy turvata ja syrjintää ei saa hyväksyä. EUn humanitaarinen äh, apu, humanitaarisen aputoimisto ECO on jo mobilisoinut 25 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun <clears throat> Jemeniä varten, jotta voitaisiin vastata näihin kiireisiin tarpeisiin. Me olemme mukana diplomatisessa ponnistelussa, jotta voimme varmistaa rajattoman pääsyn jotta humanitaarisen avun äh, antajat pääsevät sinne paikalle, jotta apua voitaisiin antaa välttämättä välittömästi paikan päälle. Enemmänkin täytyy tehdä, mutta kansainvälinen apu on kuitenkin vain äh, äh, pisara meressä, ellei laivaliikennettä pystytä turvata, jotta tarvikkeita saataisiin tuoda Jemeniin. Ja ja, ja loppupeleissä ratka- tämän kriisin ratkaisun täytyy olla poliittinen. Joka päivä tapahtuu polarisoitumista ja se mahdollista, EU on edelleenkin sitoutunut omaan roolinsa tukemalla e, YK ponnisteluja ja vetomalla osapuoliin, jotta voitaisiin lähteä rauhantielle. Paljon kiitoksia ja odotankin teidän mielipiteitänne. Grazie, komissaari. Kiitos komission jäsen. Sitten alkaa keskustelu. Erittäin tervetuloa muuten vierailijaryhmä siellä lehterillä. Aloitamme poliittisten ryhmien puheenvuoroilla. Ensimmäisenä rouva Aliou Marie, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le Kiitos puhemies. Komission jäsen Jemen tällä hetkellä ikään kuin osoittaa meille tiivistetyssä muodossa, minkälaisia jännitteitä lähi vallitsee. Persianlahti voi geostrategisen tasapainonsa nyt tässä menettää. Tällä voi olla vaikutuksia koko lähi alueeseen ja Adeninlahden lähellä oleviin maihin. Kuka voisi ajatella, että tällä epävakaudella ei olisi vaikutusta omaan tilanteeseemme Onpa sitten kyse taloustilanteesta, turvallisuus- tai kulttuurisesta tilanteesta. Euroopan unioni ei voi olla kiinnostumatta siitä, mitä tässä maassa tapahtuu. Toki se sijaitsee kaukana ja sitä tunnetaan huonosti, jonka olen usein otteeseen todennut. Sillä on vaikutuksia myös meihin. Saudi-Arabia ja kahdeksan arabimaata, Bahrain, Egypti, Marokko, Katar, Sudan, yhdistyneet arabiemirikunnat, joita länsimainen yhteisö tukee ensimmäistä kertaa on toteuttanut sotilasoperaation, jotta huhtikapinallisia vastaan voidaan toimia. Nämä maat usein kilpailevat keskenään ja tällä hetkellä ne ovat päässeet kuitenkin yhteiseen koalitioon. Me olemme tietoisia aivan niin kuin tekin, että sotilallinen toiminta ei voi palauttaa pitkän aikavälin vakautta maahan Tämä on oleellista alueellisen vakauden kannalta. Ei pidä unohtaa, että Persianlahden maat ovat pääkumppaneitamme Daeshin ja terrorismin vastaisessa taistelussa. Esitänkin kysymyksen siitä, mitä Euroopan unioni tekee itse, jotta se voisi osallistua Jemenin rauhan palauttamiseen. Kyse ei ole siitä, että tuetaan yhtä tai toista aloitetta rahoitus tai muut edut, joita meillä tällä alueella on, eivät ole ainoita, vaan meillä on mahdollisuus toimia myös suhteessa kumppaniimme. Mitä teemme, jotta voimme tukea siviiliväestöä? Sehän kärsii ensimmäisenä sotilaallisista toimista. Tätä tilannetta pitäisi käyttää hyödyksi, jotta voitaisiin luoda aloitteita ja löydä uudenlainen tilanne tämän maan naisille. Heistä puhutaan kovin vähän ja heillä on sellainen asema, joka todennäköisesti on kaikista taantumuksellisen tässä maailmassa. Kiitos edustaja Hauet. SD-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. On aivan oikein, että keskustelussa etusijalle pannaan humanitaarinen katastrofi, joka nyt on toteutumassa Jemenissä. YK on todennut, että hätätila on erittäin paha. 80 prosenttia väestöstä maassa tarvitsee apua. Ennen konfliktia kolmannes väestöstä yli 11 miljoonaa ihmistä kärsii elintarviketurvattomuudesta. Nyt kaksi miljoonaa lisää on tullut jonon perään. YK edustaja on todennut, että tässä ollaan vain nälästä yhden askeleen päässä. 1,8 miljoonaa lasta on menettänyt mahdollisuuden koulutukseen ja joka kolmas taistelijoista on lapsi. Eli päätöslauselmamme ajaa nimenomaan humanitaarista asiaa YK on pääsihteerin tukemiseksi. Ryhmäni tuomitsee kaikki ne, jotka käyttävät väkivaltaa molemmin puolin, huttien, al-Qaidan ja ISIS Daeshin kohdalla meillä on suuri huoli. Humanitaariset seuraukset, jo pommituksilla on, kuten myös Saudi-Arabian johtamalla koalitiolla ja sen saadolla. Onko sotilaallinen interventio edes laillista, kun ajatellaan Hadia ja hänen asemansa ja hänen kautensa oli mennyt umpeen eikä ollut suostunut eroamaan. Onko se legitiimi kuin, kun ajatellaan Janukovic omassa maassaan samassa tilanteessa? turvaneuvoston pitää toimia niin 51 artiklan nojalla peruskirjassa toimia ja puhua ulkoisesta hyökkäyksestä. Me haluamme päätöslauselmassa kaikkien auttavan vakauden luomista. Me tuomme poliittista prosessia, jotta päästään kärjistymisestä, olipa kyse uskonnosta tai muusta. Me ymmärrämme totta kai, mikä tärkeä rooli on Ari, arabimaailman köyhimmällä maalla, jos halutaan konfliktia ratkaista pidemmällä aikavälillä. Tämän väitöslauselman myötä puhutaan lyhyestä aikavälistä, ettei isketä siviileihin, että luovuta väkivallasta ja ponnistellaan neuvotteluratkaisun löytämiseksi, että saadaan humanitaarista apua, että päästään eroon kärsimyksestä ja nälästä. Kiitos. ECR-ryhmän puolesta edustaja Tanok, minuutti. Mr. President, Yemen is next... Puhemies, Jemen on esimerkki arabikevään menemisestä pieleen 2011 kansannousun jälkeen, jonka jälkeen Saleh joutui pakenemaan. Ja tämä on tässä on Iranin tuki Huthi äh, kapinalliselle ja nyt äh, Hati on tappainut Riadiin ja Huthi etenee et, ja jotka olivat aikaisemmin vanhan miehen Salehin takana. Mutta tämä tuntuu olevan katastrofivyökyllä. Yli 3000 ihmistä on kuollut, kymmeniä, tuhansia ihmisiä on vammautunut ja Saudian pommituskampanjan myötä, ja, joka vaikuttaa hari, valittuun Harin hallitukseen. Ja humanitaarista kansainvälistä lakia on loukattu kaikilla, kaikilla puolilla. Tämä on ja tämä on vaikuttanut myös Al-Qaidan asemaan tuolla nimellä. EUlla on pieni rooli paitsi humanitaarisen avun myöntämisessä ja oman ryhmäni puolesta vetoan kaikkiin osapuolille, että palataan neuvottelupöytään ja yritetään, ja yritetään lopettamaan nämä vihamielisyydet. Kiitos. Herra Tarnok. Täällä on teille kysymys Karderilta. Hyväksyttekö? Hyvä. Edustaja Karver, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Tannock, for accepting my... Kiitos, herra Tannock, että hyväksytty kysymykseni. On ilmiselviä poliittisia näkemyseroja, mutta tukisitteko minua, me, meitä molempia kiinnostuu, kiinnostaa se, että Somalimaa jälleen rakennettaisiin, sekin on samalla alueella. Haluatteko te yhtyä kiitoksiin Somalimaan suuntaan, kun siellä tehdään hienoa työtä, autetaan äh, Jemenistä karkuun lähteneitä pakolaisia? Carver. Kiitoksia kovasti, herra Carver. Toden totta, olen sitä mieltä, että Somalimaa ansaitsee tunnustusta. Se on ollut demokraattinen, oikeusvaltioperiaate on toteutunut, se on vakaa alue, se on taistellut piratismia vastaan ja myös terrorismia vastaan. Eli näistä syistä ja historiallisestikin puhuen, kun se nyt oli aikanaan britti, somalimaa eli protektoraatti, ja se on YK peruskirjan piirissäkin mukana. Eli on hyvä puolustaa sitä, mutta nyt emme keskustele tänään Somalimaasta sinällään, vaikka se on lähellä sydäntä, niin nyt tänään me keskustelemme siitä, mitä Jemenissä tapahtuu. Ja totta kai humanitaarinen kriisi siellä on päällä ja katastrofi, kuten totesin puheessanikin, ja monet pakolaiset ovat Aadenin lahdenkin ylittäneet ja tiedän, Somalimaan hallituskin tekee se, jotta voidaan tarjota heille maja, majoitusta. Kiitoksia kuitenkin Somalimaan hallitukselle myös. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Shakke, kaksi ja puoli minuuttia. Tere ALDE-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies komission ja sen hyvät kollegat. Jemenin kansa parka kärsii demokratia puutteisesta hallituksesta ja väkivallasta, johon tämä on johtanut viime vuosikymmenten aikana. Tuhannet ovat saaneet survansa, monet haavoittuneet. Viimeisessä väkivallan purkauksessa, joka käynnistyi tämän vuoden syksyllä, äh, tämän vuoden keväällä, Saudi-johtoinen koalitio käyttää rypälepommeja. Tätä pitäisi todella tutkia, tätä väitettä YK piirissä. Ja jos väitteet vahvistuvat, seurausten on oltava vakavia. Yksi riippumattomissa tutkimuksissa täytyisi perehtyä myös muihin väitteisiin, ovatko ne ihmisoikeusrikkomuksia. Väki tarvitsee oikeutta, väkivalta on pysäytettävä, jotta maa vakiintuu. Ihmisen elämää on kunnioitettava, inhimillinen kärsimys on lopetettava. Vetoamme kaikkiin osapuoliin tässä konfliktissa, jotta väkivallan käytöstä pidättäydytään. Kun ihmiset kärsivät, Al-Qaida ja niin sanottu islamilainen valtio ja muut terroristijärjestöt hyötyvät ja voivat kasvaa kaauksen vallitessa Jemenissä. Turvallisuuden puute, vaikuttaa kielteisesti myös humanitaarisiin toimiin. Tämä johtaa kriisiin ja kaaukseen. Syntyy alaspäin menevä kierre. Terroristit rekrytoivat jopa lapsia toimintaansa ja käyttävät heitä sotilainaan. Tämä on häpeällistä. Meidän on tehtävä työtä ja varmistettava se, että päästään vuoropuheluun, että löytyy poliittinen ratkaisu. Tämä sisältää rakentavamman roolin alueellisille toimijoille. Monet ovat tämän puolesta vedonneet. Ne ovat mukana Jemenin tilanteessa syvällisesti ja tämä vain johtaa lisääntyvään väkivaltaan. EUn tulisi myös pohtia uudemman kerran kumppanuutta e, joidenkin maiden kanssa lähi alueella tässä kontekstissa. Ulkomaisten toimijoiden tulisi pidättäytyä interventioista, ei pidä heittää bensaa liekkeihin. Meidän tulee tukea YK ponnisteluja, jotka voivat johtaa vuoropuheluun äh, rauhanomaiseen ratkaisuun tässä kauheassa konfliktissa. EUn pitäisi tehdä itse enemmän ja ottaa johtajuus kantaakseen, jotta YK ponnistelut tuottavat tulosta. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa GUE-ryhmän puolesta edustaja Kuusso per mui. Minuutti, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos puhemies. Me Huomaamme, että tässä on käsissämme konflikti, joka aiheuttaa kärsimystä ja uhreja, mutta se osoittaa myös alueen kausta niin kun ajatellaan, että siellä on käyty yksipuolisesti. Kyllä, me näemme tämän kärsimyksen, mutta mitä niitä tapahtuu kuitenkaan? Huomaamme, että siellä on Saudi-Arabian johtama liittoutuma, kumma kyllä, teokraattinen valtio, Saudi-Arabia, pommi, kiellettyin pommein, pommittaa kiellettyin pommein ja on pannut maan saartoon, mikä vaikuttaa myös siviiliin väestöön. Ei tätä sotilaallisesti voi ratkaista, siksi me peräkuulutamme poliittista ratkaisua, luovutaan merisaarosta ja pommituksista, eikä enää toimiteta aseita ja ruvetaan Ranskan, Englannin, Saksan ja Espanjan osalta selvittämä onko unionin määräyksiä viennissä rikottu. Edustaja Smith. Te puhutte viiriten puolesta, olkaa hyvä. Uh, thank you. Commissioner, Mies, kiitoksia. Komissaari, olen hyvin iloinen teidän kommentistanne tästä pitkän tähtäimen poliittisesta ratkaisusta, joka on ainoa tapa, jolla voidaan ratkaista tämä tilanne Semienissä. Me emme voi sallia siitä, että siitä tulee unohtunut konflikti niin kuten kollegat ovat sanoneet, <clears throat> että tämä vaan hyödyttää äärimmäisyysvoimia. Ja tämä, tässä, meidän pitää, tässä pitää keskittyä myös lyhyen aikavälin toimiin, jotta voitaisiin varmistaa humanitaarisen avun pääsy perillä. Ja minä tuen näitä kommentteja, jonka mukaan tulitauko olisi tarpeen, jotta humanitaarista apua saataisiin eteenpäin. Mutta meidän täytyy myös tarkastella Saudi-Arabiaa johtamien koalition toimia, koska monet <clears throat> jäsenmaiden hallituksista, esimerkiksi UK, avustaa kaikilla mahdollisilla tavalla itse asiassa tätä militaarista sotilaallista interventiota. Jotkut toimet ovat ja sen laili ja niiden toimien juridisuus on myös kyseenalaista. Meidän täytyy varmistaa, että tämä, tätä tarkastellaan meidän toimestamme, koska me emme voi hyväksyä sitä, että, että me vaan katsomme <clears throat> tumput suorana sivusta, kun siviiliväestö kärsii. Kiitoksia edustaja Smith. Seuraavaksi EFDDn puolesta edustaja Carver. Two weeks ago I Kiitos puhemies. Kaksi viikkoa sitten olin johtamassa kokousta, jossa meillä oli kattojärjestön edustajia ja puhuimme Jemenin tilanteesta ja ennen jakoa vuonna 90 aivan erityisesti. Jemenin varapresidentti kuvaili yksityiskohtaisesti traagista tilannetta. Hän puhui humanitaarisesta kriisistä ja siitä, että kansainvälinen apu, joka tulee Jemeniin, jaetaan äh, pohjoiseen, etelään se ei koskaan päädy. Hän puhui myös kuolemantapauksista ja siitä, miten Jemenin infrastruktuuri on täysin tuhottu. Puhemies, kiireellisiin kysymyksiin on puututtava kaikkialla diplomaattisesti, jotta päästään tulitaukoon uskottavalla tavalla. Kollegat kautta linjan ovat puhuneet inhimillisestä kriisistä. Tähän on puututtava prioriteettikysymyksenä on toinenkin kysymys, johon täytyy kirjallisesti puuttua. Se, miten päästään todelliseen vuoropuheluun. Kenties kaikki osapuolet eivät välttämättä edusta niitä tahoja, joita heidän pitäisi e, edustaa. Minulle syntyi se vaikutelma, että e, väärät henkilöt väittivät edustamansa tiettyjä tahoja ja olivat pöydän ääressä, vaikka eivät sinne kuuluneet. Varmasti tämä pahentaa sunnia ja eroa Lähi-idässä ja Jemenin kriisi on tästä selkeä esimerkki. Kansainvälisen yhteisön pitäisi pohtia sitä, onko yhtenäinen Jemen pitkän aikavälin pysyvä ratkaisu. Minä uskon siihen, että mahdollisesti Jemen pitäisi jakaa aiempien rajojen mukaisesti. Tätä pitäisi ainakin pohtia kunnolla. Emmekö ole oppineet mitään sata vuotta sitten tapahtuneesta tapahtumista? Poliittisia adesso. Ja sitten kuulemme yksittäisiä puhujia poliittisten ryhmien jälkeen. Edustaja Popsimil, puolitoista minuuttia. Děkuji pěkně, pane předsedo. Kiitos puhemies. Minä olen seurannut erittäin tarkkaan tätä keskustelua, myös komission jäsenen alkupuheenvuoroa. Olen iloinen, että saan puhua tästä aiheesta tänään, kun Keskustelemme tilanteesta Syyriassa, Irakissa, islamilaisessa valtiossa. Usein Jemen unohtuu, vaikka tilanne Jemenissä vaikuttaa olevan vastaavanlainen kuin Syyriassa. Se on strategisesti erittäin tärkeä alue. Jos konflikti vain jatkuu jatkumistaan, voi olla, että siitä tulee pikkuhiljaa kansainvälinen vastakkainasettelunien välillä. Meidän pitäisi pyrkiä rauhoittamaan tilannetta, käyttää kaikkia mahdollisia keinoja. Olen aika skeptinen kuitenkin sikäli, että me pystyisimme konfliktia kovin nopeasti ratkaisemaan. Konflikta pitäisi kuitenkin jotenkin lieventää, siitä olisi hyötyä meille kaikille. Koska kyseessä on sisällissota, joka ehkä vahvistaisi terroristijärjestöjä, jotka toimivat Jemenistä käsin. Se voisi olla erittäin vaarallista, varsinkin jos keskushallinto romahtaa Jemenissä. Sekin vain vahvistaisi islamilaista valtiota. Siksi minä vetoaisin EU-hun, että vahvistettaisiin poliittista vuoropuhelua ja pyrittäisiin ratkaisemaan humanitaarinen kriisi maassa. Se on erittäin vakava. Kiitos edustaja Afzal Khan. Minuutti. Olkaa hyvä. Mr. President, Days Puhemies, tämä konflikti ja humanitaarinen tilanne on pahenemassa Jemenissä. Minä pahoittelen sitä, että kaikki menetykset ovat yhtä tärkeitä. Nyt olen huolissani, koska että tämä saattaa muodostua myös alueelliseksi konfliktiksi. Jos näin tapahtuisi, se edelleenkin horjuttaisi lähi vakautta ja vaikuttaisi myös Euroopan turvallisuus- ja taloudellisiin etuihin. Me olemme kuitenkin ihmisoikeuksien eh, puolesta puhuja, siksi meidän täytyy auttaa jemeniläisiä. Meidän täytyy lopettaa väkivalta, humanitaarinen aselepo, jotta voitaisiin toimittaa apua 80 prosentille jemeniläisistä, mutta EU voi vain tehdä niin paljon, mutta siksi vetoankin paikallisiin voimiin, kuten Saudi-Arabian ja erityisesti Iraniin, että ne varmistaisivat sen, eh, eh, että he voisivat varmistaa sen, että voidaan turvata jemeniläisten hyvinvointi työ, korruptio, työttömyys ja rakenteellinen hajoaminen on myös osa tätä viimeinen konfliktia. EU pitäisi käyttää kansainvälistä kokemustaan ja myötävaikuttamaan demokratisointiin, jotta voitaisiin saada sellainen Jemenin hallinto, joka pystyy hallitsemaan kaikkia sen kansalaisia. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Edustaja Fotiga, minuutti panie przewodniczący. Kiitos, puhemies. Komission jäsen. Kaos ja konflikti Jemenissä on tuhon kierre. Tilanne alkaa muistuttaa Libyaa ja muita maita, jotka joutuivat samantyyppiseen tilanteeseen – aletaan olla jo epäonnistuneen romahtaneen valtion tilanteessa. Sovittelutoimet eivät ole auttaneet. Niin ikään neuvotteluprosessi on hidastunut. YK erityisedustaja Ahmed on ollut tässä johdossa tiedotusvälineistä saamme tietoja, että tilanne Omanissa on huolestuttava. Toivomme, että todella ponnistellaan ja tämä saa aikaan tuloksia. Jemen on täynnä kärsiviä ihmisiä. Kyse on humanitaarisesta kriisistä. Meillä EUna on tärkeä rooli, jotta voimme tässä konfliktissa olla välittäjänä. Myös korkean edustajan täytyy auttaa humanitaarisen avun saamisessa paikalle. Parola. Kiitoksia sitten edustaja Gomes. Minuutti. Jemen está muito perto do Jemen on täysin hallitsemattoman konfliktin kourissa. Kansainvälinen yhteisö, varsinkin Euroopan unioni, ottakoon nyt kantaa tähän myös diplomaattisesti. Muuten me joudumme maksamaan tästä hintana kaauksen. Me olemme nähneet, miten on tuhottu perintöä, ongelmia on koitunut myös naapurivaltioille. Meidän täytyy taata, että islamilaisen valtion tai alkaidan kaltaiset liikkeet alueella juuritaan. Ongelmana on se, että kaat, kaat, tämä on nimenomaan alueellisen väestön hartilla, varsinkin naisten ja lasten. Siksi meidän täytyy Euroopan unionissa pyrkiä torjumaan merisaartoja, jonka Saudi-Arabia on asettanut. Meidän täytyy pyrkiä rauhaa saman aikaan. Mogherinin on vaadittava, että jäsenvaltiot myös pitävät lupauksistaan kiinni, kun on kyse esimerkiksi asetteen toimittamisesta noille maille, jotka käyttävät asiaa siviiliväestöä vastaan. Kiitoksia. Rova Gomez tähän päättyi puhujaluettelu on nyt keskustelu ilman puhujalistaa neljä. Puhuja edustaja Polček. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já... Puhemies, paljon kiitoksia, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin toteaisin, että naapurivaltiot ovat joutuneet ottamaan pakolaisia vastaan. Minusta on hyvin tärkeää todeta tämä, koska sehän on ristiriidassa monia mielipiteiden kanssa, joita parlamentissa käsitetään äh, niistä äh, pakolaisista, joita Euroopan unionin on tulemassa. Toisekseen humanitaarisesta kriisistä tuossa maassa. <clears throat> Totta kai tämä täytyy ratkaista on pikaisesti diplomaattisin keinoin mutta ennen kaikkea myös humanitaarisen toiminnan voimin. Siksi onkin tarpeellista, että taistelut saadaan loppumaan sekä kapinallisten puolella että äh, äh, siis alkaiden johtamien joukkojen taholla, että myös Saudi-Arabian johtaman koalition tasolla on tarpeen, että diplomaattisilla keinoilla saadaan esitettyä hallitukselle neuvottelujen käynnistämisestä. Siis. Grazie mille, signore. Kiitoksia kovasti puhemies. Jemen on kaikkein vakavimman kriisin kourissa vuosien. Siihen liittyy konfliktin lisäksi muita ongelmia, jotka liittyvät resurssien hallintaan. Ei konfliktissa ole kyse pelkästään kahden islamin koulukunnan välillä. Tässä on vakava vaara, että tämä leviää lähi ja Afrikan sarveen. Syyriassakin tilanne on tilanne huonontunut poliittisesti ja humanitaarisesti. Jos se meni, meni samaan suuntaan, se lisää jännitteitä alueelle ja lisää mahdollisuuksia myös suuren mittakaavan sodalle. Viimeaikaisten lukujen mukaan on syytä kyllä huoleen myös Jemenissä. Emme voi enää hyväksyä näitä ihmisuhreja. Meidän täytyy tukea Jemenin kansaa kaikin keinoin neuvotellen. Meidän täytyy olla rakentavassa hengessä mukana Jemenin osapuolten rinnalla, että voidaan lievittää kriisiä. Hyvä, että YK on toiminut ja korostan, että meidän täytyy koordinoida myös humanitaarista toimintaa YK on vetomuksen pohjalta. Minä uskon, että vain laaja poliittinen yhteisymmärrys eri osapuolten kesken neuvotteluja myötä johtaa kestävään tilanteeseen, että taataan rauha, itse määrämisoikeus ja myös alueellinen koskemattomuus. Kiitoksia edustaja Marias, minuutti. Kiitos puhemies Tilanne Jemenissä on edelleenkin äärimmäisen räjähdysaltis. Tämä maa on todellakin kuilun partaalle. Nyt kun lukee, on lukenut viime aikojen lehtikirjoituksessa, niin voi tuota tämän seuraavan verenvuodatus ja sotilastoiminta Saudi-Arabian toimesta on, meriliikenne on saarrettu, ulkomaalaiset diplomaatit ovat turvallisuussyistä vetäytyneet pois ihmisiä on karkotettu ja murhattu. Nälänhätä vallitsee. Tuhannet ja kymmenet tuhannet pakolaiset ovat siirtyneet naapurimaihin se pelastaa henkensä. ovat, niitä on tullut, heitä on tullut myös Kreikkaan. Samalla kuitenkin ne, jotka ovat aiheuttaneet tämän tilanteen, pääsevät rankaisematta eroon ja mitä EU tekee. Me tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, YK kanssa ja me tarvitsemme myös poliittisen ratkaisun tähän Jemenin kysymykseen. Kiitokset edustaja Jakovčičits minuutti. Jos sopii, niin en haluaisi puhuakaan täällä, mutta jos Aldi sai vain yhden minuutin, Haluaisin, että Rova Vilpa saisi puhua, olen pahoillani, mutta ymmärsin niin, että tässä oli neljä puhujaa. Jos viisi on, niin hyvä. Pyytäisin, että nyt puheenvuoron rouva Vilbaalle, koska hän pyysi puheenvuoron minua. No, e a noi risulta Ja meistä vaikuttaa siltä, että Vilpalo on kyllä saanut puheenvuoron, niin, jos hän haluaa, mutta voi kyllä teillekin antaa. No sitten jälkeen. No no, intervenga lei. Ei kun olkaa hyvä vaan. Presidente, ono što je sasvim sigurno, stojimo pred još jednom nevjerojatnom humanitaarisen. Me olemme jälleen kerran uskomattoman humanitaarisen kriisin edessä. Jemenin tilanne ei hetkessä häviä. Me tiedämme, että Sotilaallisia interventioita on tehty, on erilaisia milisejä mukana kuvioissa, erilaisia ryhmittymiä, jotka toimivat Jemenissä. Kaos on täydellinen. Jälleen kerran EUlla on haaste käsissään, nimittäin tarjota humanitaarista apua. Miljoonat ihmiset kuolevat nälkään. Miljoonat lapset eivät pysty jäämään henkin. Siksi minä vetoan komission, että se investoisi mahdollisimman paljon voimavaroja tähän, jotta kaikki konfliktin osapuolet saataisiin pöydän ääreen. Se on ainoa taes siitä, että voimme lieventää tätä konfliktia. te halusitte puheenvuoron vai ette? Ei se kyllä sieltä näyttänyt, mutta saatte kyllä minuutin, kun tässä nyt on tämä keskustelun puhujalista. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies kun tätä pyysin, luulin, että oli nimi niin pantu listaan. Anteeksi, jos tässä nyt tuli joku värinymmärrys. Jälleen kerran olemme kuulleet uutisia tästä kaikkein köyhimmästä maasta. Ja maaliskuussa aloitettiin pommitukset, jotka ovat aivan sietämättömiä, kun ajatellaan väestön kärsimistä. Tässä on niin paljon kauheuksia jo, on lapsisotilaita, ihmiskauppaa, ja hyökätään sairaaloihin ja kouluihin ja spekuloidaan raaka aineella Siksi me tarvitsemme humanitaarisen tauon, jotta voidaan tämä hätätilanne nyt ratkaista, että saadaan aikaan ehdottaa vuoropuhelu aika YK suojissa ja vihdoinkin päästään eroon tästä konfliktista, joka on ihan liian pitkään kestänyt. Meidän täytyy välittömästi tarjota humanitaarista apua tuhansille uhreille ja tarkastella, kuinka paljon ihmisoikeuksia on loikattu. Täytyy ruveta jälleenrakentamaan myös maalta. Minä haluan osoittaa muistoa kaikille uhreille ja erityisesti haluan mainita vaski, paski ja katalaani uhrit, jotka kahdeksan vuotta sitten Marivissa kuolivat al iskussa. Hekin ovat yksi esimerkki tämän konfliktin uhreista. Dibattito per la replica. Ja keskustelun päätteeksi komission jäsen Haanin vastaus. Grazie, Presidente. Uh, members Kiitoksia puhemies parlamentin jäsenet. Niin kuin sanottiin aikaisemmin, me olemme yhtä, me tähtäämme samaan tavoitteeseen, jotta, eli vihamielisyydet täytyy lopettaa ja meidän pitää käynnistää osapuolten kesken YK suojeluksessa neuvottelut. Tämä konflikti saattaa vain lisätä epävakautta ja kaaosta tuolla alueella ja niin Jemenin tulitauko voisi taas toisaalta auttaa rakentamaan luottamusta, joka voisi myötä vaikuttaa ratkaisun löytämiseen muissakin asioissa mitä Lähi-idässä. <clears throat> Tähän vaaditaan jemeniläisten poliittista konsensusta, jotta kaikki jemeniläiset pääsivät rakentamaan kestävää ratkaisua tähän kriisiin. Olen vakuuttunut, että luottamuksia rakentavia askeleita täytyy tehdä välittömästi, jotta saataisiin humanitaarinen pauko, jotta voitaisiin Aaden, Tais ja muut alueet mukaan lukien, jotta apu voitaisiin toimittaa, joka, jota tarvitaan kiireellisesti, kuten elintarvikkeita, polttoainetta ja lääkkeitä. Me tarvitsemme poliittista toimia ja jos näitä poliittisia toimia ei tule, niin tämä, tämä kriisi voi saattaa eskaloitua, joka vaikuttaisi vakavasti koko Persianlahden alueeseen ja Afrikan sarveen ja loppupeleissä myös Eurooppaan. Siksi on korkea aika kaikille osapuolille käynnistää prosessi neuvotteluilla ilman, e, jotta voitaisiin palauttaa valtion auktoriteetti, josta kaikki kansalaiset voisivat hyötyä. Meillä on yhteinen vastuumme kaikki ihminen osapuolten ja alueellisten toimien yhteinen vastuu on työskennellä kohti tätä tavoitetta. Edelleenkin Euroopan unioni on sitoutunut kantamaan oman kortinsa tähän GKO. No niin, kiitos. Ja herra Haan on vielä läsnä seuraavassakin keskustelussa. Tänne on tullut seitsemän päätöslauselmaehdotusta tämän keskustelun päätteeksi. Ei päätämme tämän keskustelun nyt. Sitten seuraavaa.